paikalla. Ja sitten GUE-ryhmän puheenjohtaja Zimmer on pyytänyt, että suojellaan edustaja Forensan koskemattomuutta liittyen tapahtumiin, jotka tapahtuivat G20-kokouksen mielenosoituksiin Hampurissa. Ja tämä pyyntö on toimitettu